Ja, wir machen weiter in der Tagesordnung. Eli nyt jatkamme esityslistalla eteenpäin. Toivotan tervetulleeksi kollegan McAvan kehitysvaliokunnasta. On hienoa, että olet paikalla, Linda. Me haluamme aina syventää yhteistyötä ja kiitoksia, että haluat tehdä yhteistyötä kanssamme, koska valtaosa ja valiokunnista on aika vastahakoinen. Ei olemme tästä kiitollisia. Huomenna meillä on tärkeä asia käsiteltävänä. Meillähän on, saamme sitten raportteja kolmansista maista sen suhteen, miten siellä on hallinnoitu EUn varoja. Saamme näitä EMS-raportteja. Niitä on saatu vuodesta 2011, mutta vasta 2012 käynnistyi kunnolla. Eli tämä on nyt kolmas vuosi, kun käsittelemme näitä raportteja. Ja siksi haluaisin sanoa, että olemme kiitollisia siitä, että komissio nyt tänä vuonna ensimmäistä kertaa on toimittanut meille analyysin. Ja nyt komissio on myöskin päättänyt, että suurlähettiläät ja muut suhtautuvat näihin tietoihin vähän vakavammin. Täällä on Johnston esimerkiksi komissiosta mukana keskustelussa. Teillä on PowerPoint-esitys, saatte kohta puheenvuoron, mutta haluaisin antaa ensin kollega McAvansille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Yes, thank, thank you, thank you, Madam Gressler. Kiitos, kiitos puheenjohtaja Gressle. On mukavaa, että että voimme olla täällä, koska tämä on meidän valiokunnallemme erittäin tärkeää, samoin kuin mulle valiokunnalle tietenkin. Eli miten veronmaksajien varoja käytetään. Totta kai on hyvin tärkeää meidän kaikkien kiinnostua tästä aiheesta. Me tarvitsemme myös vuoropuhelua valtuustojen kanssa. Meidän täytyy ymmärtää heidän asemansa. Me emme ja tukea täydellisessä maailmassa, koska jos maailma olisi täydellinen, kehitysapua ei tarvittaisi. Usein on konfliktia alueesta kyse, korruptiota on muita ongelmia. Murundissa esimerkiksi tällä hetkellä on ongelmia. Nämä eivät ole mitään helppoja maita ja työpaikkoja niille ihmisille, jotka paikan päällä tekevät työtä. Se, mitä on suunniteltu viideksi vuodeksi toteutettavaksi esimerkiksi, ei aina tapahdu. Ja meidän on tarkoitus selvittää, miksi asioita ei tapahdu ja että nämä ongelmat syntyvät tavallaan perustellusti. On hyvä saada komissiolta oikea-aikaista tietoa ennen vastuuvapausmenettelyitä, että tiedämme, mitä tapahtuu. Kiitos oikein paljon tästä kutsusta. Mielelläni kuuntelen nyt komission kantoja. Ja, vielen Dank. Wir haben ja die Kiitoksia. 24 indikaattoria meillä on käytössä ja niiden avulla yritämme sitten käsitellä näitä kysymyksiä. Ja DEFCO pääosasto on täällä nyt paikalla ja olemme kiitollisia siitä, että ensimmäistä kertaa olette nyt toimittaneet meille analyysin. Me olemme nyt yhdessä sitten parantaa näitä analyysejä. Eli Pagyr, teillä on nyt puheenvuoro, olkaa hyvä. Bonjour, bonsoir plutôt. Je suis... Siltä olen Bagyo, DEFCO-pääosaston resurssijohtaja. Eli kiitoksia Gresle McAvan tästä kokouksesta ja esityksestä, joka liittyy EUn varojen hallinnointiin kolmansissa maissa. Eli EAMR on tämä lyhenne, jota käytetään tästä Ensin tällainen yleinen esitys ja sen jälkeen sitten kollegani Mark Johnston saa puheenvuoron. Hän keskittyy sitten eri asioihin ja sen jälkeen lopuksi vielä puhun muutamasta asiasta liittyen DEFCO-pääosastoon. Euroopan parlamentti ja talousarvion valvontavaliokunta ja DEVE-valiokunta ovat kiinnostuneet näistä välineistä, koska ne ovat tärkeitä kun ajatellaan hallintoa. Nyt kun on uusi varanhoitoasia ja nyt kun meillä on ulkosuhdehallinto, niin olemme halunneet luoda tehokkaan ja harmonisoidun välineen, jonka kautta voidaan sitten saada näitä vuotuisia tietoja. Ja nyt ensimmäistä kertaa meillä on käytössä väline, jonka avulla voimme valvoa sitä, millä tavalla on hallinnoitu toimia. Ja reaaliajassa seuraamme näitä suoritusindikaattoreita. Eli näissä välineissä on paljon muutakin kuin nämä suoritusindikaattorit. Siellä on tietoja liittyen poliittiseen vuoropuheluun kumppanimaiden kanssa. Siellä on tietoja siitä, miten näitä Asioita on toteutettu vuoden mittaan. Siellä on tietoja eri riskeistä ja toimista riskien torjumiseksi ja näkyvyydestä, tuen tehokkuudesta, sisäisistä tarkastuksista ja inhimillisten resurssien hallinnoinnista. Ja sitten aikataulusta. Eli meillä on nyt selkeä aikataulu joulukuun alussa. DEFCO-pääosasto antaa sitten sitten määräyksiä valtuuskuntien johtajille, jotka sitten allekirjoittavat nämä sopimukset tammikuun lopussa ja sitten ne otetaan mukaan näihin raportteihin, joita tulee DEFKosta ja DENIR pääosastosta. Ja näiden pohjalta sitten laaditaan vuosikertomus. No sitten raportointi ulkopuolelle. Me toimitamme näitä tietoja jo ennen kuin kollegio hyväksyy tämän synteesiraportin. Eli me olemme toimittaneet sekä NEAR että DEVCO-pääosastoihin näitä tietoja toukokuussa 2016. Ja sitten valiokunnalle toimitettiin nämä tiedot Excel-tiedoston muodossa. Sitä voidaan käyttää eri analyyseihin. Se toimitettiin elokuussa ja Mimitsa ja Han, komission jäsenet, ovat toimittaneet parlamenttiin seikkaperäisen analyysin viime lokakuussa. Ja sitten tässä puhutaan ensinnäkin rahoitusresurssien ja inhimillisten resurssien käytöstä sääntöjen mukaisesti ja noudattaen hyvää varain hallintoperiaatetta ja myöskin on otettu huomioon muut toimet, joihin liittyy transaktioita. Ja sitten nämä 24 suoritusindikaattoria pyrkivät tukemaan juuri näitä kahta elementtiä. Kuten alussa totesin, nämä suoritusindikaattorit mahdollistavat sen, että voidaan varmistaa päivittäinen hallinnointivalvonta pääosastoissa – Eli voimme reaaliajassa seurata tätä eri valtuuskunnissa ja pääosastoissa tämän kojelaudan kautta, joka löytyy intranetistä. Siellä on tietoja eri neuvotteluista näissä kahdessa pääosastossa. Ja sitten siellä on tietoja, joiden avulla voidaan sitten puuttua tilanteisiin, jotka saattavat sisältää jotain poikkeavuuksia, esimerkiksi jos on maksuviiveitä, tai jos ne saattavat liittyä johonkin tiettyihin valtuuskuntiin. No sitten avoimuus on tietysti tärkeä kysymys. Nämä tulokset selit- esitellään sitten vuotuisessa toimintaraportissa. Nämä tiedot toimitetaan sitten Euroopan parlamenttiin, mutta ne eivät ole julkisia. Eli artiklan 67.3 mukaisesti varainhoitoasetuksesta nämä ovat luottamuksellisia tietoja. Ja tästä syystä niitä ei löydy intranetistä tai internetistä. Nämä ovat tällaisia sisäisiä hallintovälineitä. No sitten tuloksista. Eli niin kun kollegani saa puheenvuoron, niin sanoisin, että Vuonna 2015 tulokset olivat hyviä, koska 22 prosenttia valtuuskunnista ovat päässeet yli 60 prosentin suoritustavoitteisiin ja se on hyvä tulos verrattuna aikaisempiin vuosiin 2013 ja 2014. Marko Lehra. Good afternoon. Iltapäivää. Ensinnäkin haluaisin kiittää kiittää molempia puheenjohtajia siitä, että voimme oman pääosastomme puolesta puhua yhtä aikaa molemmille valiokunnille. Vuonna 2015, eli raportointivuosi, oli aivan erityinen vuosi meille, koska se oli se vuosi, jolloin meidän pääosastomme luotiin. Eli tämä Raportointiharjoite etenkin näistä keskeisistä suoritusindikaattoreista oli uutuus lähes kaikille pääosastoille. Jokin tovi tietysti meni siihen, että pääsimme varsinaiseen vauhtiin, ja vuonna 2015 raportoimme 18 kaiken kaikkiaan 28 keskeisestä suositusindikaattorista, KPIstä. Vuonna 2016, kun raportoimme mm, vuotuisesta toiminnasta ja myös ensi vuonna tulemme raportoimaan kaikista KPI-indikaattorista. Muutama lyhyt sananen tuloksista, KPI-tuloksista. Vuonna 2015 näistä 18 KPIstä, joista raportoimme, 12 saavutti sen tavoitteen, joka oli asetettu. Ja jos hiukan mennään yksityiskohtiin ja tarkastellaan ensimmäistä rakennuspalikkaa näissä keskeisissä suoritusindikaattoreissa, niin voimme tehdä seuraavan päätelmän. Eli rahoitushallinnoinnista raportoimme seitsemän muun muassa. Ja sitten tästä seuraavasta rakennuspalikasta, joka on sisäiset kontrollijärjestelmät, saimme 100 prosentin tuloksen 7.7. Ja kolmannessa rakennuspolitiikassa, joka liittyy ö, tarkastusjärjestelmien tehokkuuteen, niin siellä tulos ei ollut niin hyvä. Ainoastaan yksi neljästä KPIstä saavutti tavoitteen. Jos nyt mennään hiukan vielä lähemmin tarkastelemaan näitä eri rakennuspalikoita, niin ensimmäisessä, eli tämä rahoitus, vakaa rahoitushallinnointi ja resurssien käyttäminen, niin saamme myönteisiä tuloksia Mm, molempien, sekä, sekä maksatusten että sopimusten osalta saamme myönteisiä tuloksia myös ehty, erääntyneiden sopimusten osalta. Ja saimme myönteisiä tuloksia rallien vähentämisen, siis rastissa olevien maksujen vähentämisen osalta. Rallien vähentäminen tapahtui viidessä vuodessa, vaikka tavoite oli oikeastaan neljä. Ja kun ajatellaan vanhoja ennakkomaksatuksia, niin niiden osalta emme kaikkia suostuksia pystyneet täyttämään. Mutta tietysti meidän täytyy ottaa huomioon ähm, eräs seikka, joka liittyy ähm, epäsuoraan hallinnointiin ähm, edunsaajamaissa. Ja nämä rahoitussopimukset, jotka me allekirjoitamme kolmansien maiden kanssa, niin niiden osalta tämä neljän vuoden äh, aikaraja menee se, se ylittyy. Se on yksi sellainen KIP, EKPI, eh, jonka osalta olemme tuomitut ö, kamppailemaan ongelmien kanssa vielä jatkossakin. Sitten kun ajatellaan että sisäisten valvontajärjestelmien tehokkuutta, niin meillä on kuusi kopeita, jotka liittyvät sisäisen val- sisäisten valvontanormien toteuttamiseen, ja me olemme saavuttaneet tavoitteen. Sitten on yksi KPI, joka liittyy liittyy ex ante valvonnassa yksilöityihin ongelmiin verrattuna ilmoitettuihin summiin. Ja äh, se, siinäkin saavutimme tavoitteet. Sitten tarkastusjärjestelmien tehokkuus, tehokkuudesta. Mehän olemme lähettäneet teille raportin lokakuussa ja siitä ilmenee, että KPI 22, joka on vuotuisen ö, tarkastuskertomuksen ö, laatu, siis vu, siltä vuodelta miinus ykkösvuodelta miinus en, ja tämä seuraava, joka on vuosi miinus kaksi, sen, sen osalta tavoitetta ei saavutettu, miinus ykkösen ö, osalta saavutettiin. No itse asiassa ne eh, tulokset, joista kerroimme teille, ovat sellaisia tuloksia, jotka on vedetty suoraan järjestelmästä. Ja koska me ryhdymme tähän harjoitteeseen myöhässä, niin kaikkia tuloksia ei välttämättä ole raportoitu järjestelmään. Ja siinä vaiheessa, kun manuaalisesti ö, eh, oikaisimme tulokset, emmehän me tietenkään halunneet niin tehdä, ö, eh, mutta me joudumme niin tekemään, eli manuaalisesti oikaisimme ö, tulokset, niin silloin me tämän KPI i 21 ja 22 osalta saimme tavoitteet, saavutimme ne. Eli kolme neljästä KPIstä olisi näin muodoin toteutettu tavoitteiden mukaisesti. Ja loppu vielä muutama sana seurannasta vuonna 2016. No, yksi niistä, yksi niistä asioista, joihin olemme keskittyneet vuonna 2016, on se, että me pystymme raportoimaan niistä KPI-indikaattoreista, joista emme pystyneet raportoimaan vuonna 2015, ja nyt olemme hyvällä tiellä siltä osin. Mutta olemme myös tehneet muutamia muitakin asioita voidaksemme parantaa KPI-indikaattoreiden performanssia. Olemme muun muassa pyrkineet varmistamaan sen, että tämä dashboard on olemassa, eli että sieltä voidaan lukea reaaliaikaista informaatiota. Olemme myös näiden delegaatioiden IMRiä analysoineet, pyrkineet yksilöimään ongelmia, antaneet suosituksia. Meillä on myös kuukausittaisia kertomuksia, jotka lähetetään pääosastojen johtajille ja meillä on myös aivan erityinen seurantasessio, istunto syksyisin johdon kanssa. Olemme myös ähm, keskustelleet keskeisistä suositusindikaattoreista johtajien kanssa äh, hiljan seminaarissa, ja me olemme vakuuttaneet kaikille osapuolille siitä, kuinka tärkeää on pitää kiinni tästä hyvästä vauhdista, jossa nyt olen. Minä itse olen tavannut viime viikkoina pari delegaatioiden päällikköä ja olen ottanut tämän asian heidän kanssaan esiin. Ja esimerkiksi Länsi-Balkanin alueesta vastuussa oleva johtaja menee 19 päiväksi alueelle. Puhuin hänen kanssaan juuri tänään ja hän on ottanut nämä asiat aivan erityisesti kontolleen. Kiitos, eli palaan vielä erityisesti näihin DEFCON tuloksiin vuoden 2015 osalta. En nyt puhu kaikista yksityiskohtaisesti, koska komission jäsen Mimicha ja Han ovat toimittaneet teille näitä tietoja kirjallisesti, mutta toteaisin vain, että 20 24 vuoden 2015 ovat tavoitteiden mukaisia verrattuna vuoteen 2014, eli silloin 15, eli tässä on selvästi tilanne parantunut. Olemme aika tyytyväisiä tähän edistykseen rahoituksen hallinnoinnissa. Me olemme ryhtyneet toimiin, joilla on vähennetty esirahoitusta ja kolmen vuoden aikana niitä on vähennetty yli 30 prosentilla. Toimia on myöskin toteutettu, jotta voidaan vähentää näitä umpemenneitä sopimuksia niitä on vähennetty samalla kaudella 28 prosenttia. Ja sitten toimintasuunnitelmat on toteutettu nopeasti tilintarkastuksen osalta, ja nyt olemme päässeet asetettuihin tavoitteisiin. No sitten vielä varojen käyttöaste. Eli kun katsotaan, millaisia päätöksiä on tehty ja kuinka paljon maksuja on suoritettu, Eli tämä osoittaa, kuinka paljon maksuja vielä on suoritettavana tulevaisuudessa. Ja kun tämä vähennetään näistä maksuista, niin se näyttää sitten, kuinka paljon näitä varoja on pystytty käyttämään. Ja tässä nyt puhutaan kolmesta ja puolesta vuodesta, ja tämä on laskenut jo neljän vuotta. Ja nyt me katsomme, että tämä tulos on ihan kohtuullinen, kun katsotaan hankkeita, joita on toteutettu monivuotisella tasolla. No sitten, miten näitä varoja on käytetty DEFKossa? Mehän toteutamme erilaisia toimia. Ensinnäkin me seuraamme seura- jatkuvasti näitä tietoja kojelaudalla. Ne tiedot löytyvät intranetistä – ja sitten on erityisiä kommentteja, joita lähetetään valtuuskunnille näiden välineiden osalta, joita on käytetty. Me toimitamme neljä kertaa vuodessa näitä raportteja DEFCON hallintoon, jossa niitä käsitellään. Me vaihdamme parhaita käytänteitä eri valtuuskuntien välillä. Me tapaamme säännöllisesti ja meillä on sitten erityiskampanjoita, jotka liittyvät tiettyihin indikaattoreihin, kuten maksuviipeisiin tai umpeutuneisiin sopimuksiin. No sitten lopuksi vielä tämä liikennevalojärjestelmä. Eli tällä tavalla tarkastellaan hankkeita ja niille annetaan sitten tietty merkintä loppuvuodesta. Eli loppuvuodesta me katsomme jokaista hanketta, katsomme miten se on toteutunut, millaisia viiveitä on ollut ja millaisia riskejä on sen suhteen, että tavoitteisiin ei päästä. Eli jokainen hanke on luokiteltu joko vihreällä, oranssilla tai punaisella värillä, riippuen siitä, millä tavalla on toimittu näissä hankkeissa, eli onko niissä esimerkiksi viiveitä. Ja sitten katsotaan myöskin näitä tuloksia, onko sieltä saatu odotettuja tuloksia. Ja depco pääosastossa me tarkastelemme 4-5 tuhat hanketta loppuvuodesta ja katsomme, millaisia viiveitä niissä on esiintynyt ja sitten niille annetaan väri vihreä, oranssi tai punainen. Tämän hallintaväline, jonka avulla kiinnitetään huomiota hierarkkisesti hankkeiden tilaan, eli sen ei ole mikään indikaattori, jolla mitattaisiin lopputuloksia, Kyse voi olla ensimmäistä tai toisesta vuodesta hankkeesta. Ne voivat kestää vaikka neljä tai viisi vuotta. Eli kun me käytämme tätä järjestelmää, valtuuskunta katsoo tätä hanketta ja se voi ryhtyä tiettyihin erityistoimiin, jotta tilanne voidaan oikaista. Eli jos joku hanke saa punaisen valon, niin ei se tarkoita, että se olisi huonommassa tilanteessa, vaan se liittyy usein maihin, joissa tilanne on hankala, esimerkiksi Etelä-Sudan tai Jemen, Keski-Afrikan tasavalta. Eli silloin hankkeiden toteuttaminen on hankalampaa. Ja erityishuomiota kiinnitetään siihen, että näitä punaisen merkinnän saaneita hankkeita valvotaan erityisen tarkkaan. Ja sitten meillä on tätä tulosvalvontaa, Eli me säännöllisesti tarkastelemme riippumattomien tahojen avulla näitä valtuuskuntien hankkeita. Ja niissä ensisijaisesti käsitellään hankkeita, jotka ovat saaneet juuri tämän punaisen merkinnän. Eli totta kai olemme valmiita vastaamaan kysymyksiin. Kiitoksia. Merci, monsieur. Kiitoksia. Johnson. Nämä ovat tärkeitä tietoja ja nämä ovat tervetulleita. Ja olemme erittäin kiitollisia tekemästänne työstä KPI-välineiden osalta, koska ne ovat indikaattoreita, joiden kautta saamme tietoa siitä, mitä paikan päällä tapahtuu. Eli haluaisin sanoa, että kun katson näitä Defcon lukuja, te olette työstäneet näitä lukuja jo pidempään ja haluaisin kiittää teitä siitä. NIR-pääosastossa vielä työtä ei ole tehty niin pitkään, mutta uskomme kyllä, että kun tämä KPI 5 ja 6, kun katsotaan miten tuloksiin on päästy, nämä ovat tärkeitä välineitä, joita ne vielä ei ole soveltanut. Eli sitten kun nekin otetaan huomioon, niin varmasti saamme paremman kuvan. No, pari asiaa joka yllätti minua Defcon osalta, eli Pagoda, eli kaikki mikä liittyy YK-virastoihin. Miksi YK-osuus on niin korkea, kun katsotaan näitä hankkeita, jotka eivät tule tukikelpoisia, vaikkakin määrällisesti niitä ei ole kovin paljon. Eli tässä on tämä sivu 35 Eli tämä hiukan yllätti minua. Ja sitten Mearin osalta minua yllätti tämä tilintarkastusten lukumäärä, se oli niin vähäinen. Eli ainoastaan viisi valtuuskuntaa ovat onnistuneet suorittamaan näitä tilintarkastuksia. Te puhuitte vielä näistä muutetuista luvuista suullisesti, eli jos voisitte toimittaa nämä tiedot kirjallisesti, niin sitten voimme paneutua niihin uudelleen, niin se olisi hyvä. Tämä todellakin yllätti minua. Ja sitten kun katsotaan NEAR-pääosaston lukuja, niin täytyy sanoa, että nämä luvut, joita meillä on, johtavat siihen, että NEARin hallinto on sitten huonontunut vuodesta 2014. Mutta se ehkä liittyy myöskin siihen, että teillä nyt on tällainen hankala toiminta-alue, mutta ainoastaan 11 24 niin, siis, tai 13 24 valtuuskunnasta ovat päässeet näihin viitearvoihin. Ja mielestäni tämä on kyllä erittäin ikävää. Ja ehkä voisitte tätä vielä hiukan selittää. Ja haluaisin kiittää nyt siitä, mitä olette tehneet. En halua olla epäkiitollinen. Jos nyt katsotaan näitä KPI-välineitä ja lasketaan nämä yhteen, niin voidaan nähdä, että parannusta on tapahtunut – koska nämä prosenttiluvut, joissa on ongelmia, niitä on yhä vähemmän 43 alle 40 prosenttiin. Se on ihan hyvä uutinen, mutta voimme kuitenkin nähdä esimerkiksi tämä vakausväline tai lähi väline tai EDF-väline, niissä on edelleen huomattavasti ongelmia. Siellä kolmen euron osalta neljästä on riski, että jokin menee pieleen. Eli etukäteen täytyy yrittää havaita näitä riskejä. Se on tietysti merkittävä toimi. Eli täytyy katsoa näitä hankkeiden riskejä. Jos niitä tarkastellaan etukäteen ja sitten myöskin toimeenpanon aikana, niin voidaan sanoa, että silloin missä todennäköisemmin on riskejä, niin ne johtavat suurempiin ongelmiin sitten myöskin jälkikäteen. Eli olisi mielenkiintoista, jos tästä saataisiin hiukan lisätietoja koska tämä projektien valintahan on ratkaiseva kysymys, kun ajatellaan sitten niiden onnistumista. Eli suurkiitokset vielä näistä analyyseistä. Ja tietysti meitä sitten kiinnostaa jatkaa tätä yhteistyötä, koska uskomme, että nämä suurlähettiläiden toimittamat tiedot ovat meille tärkeä tiedonlähde ja olemme iloisia siitä, että komissio on samaa mieltä. Niin kollega McAvan, en nyt halua omia tätä mikrofonia itselleni vain, eli tekin saatte puheenvuoron, ja Bagyr ja Johnson saavat sitten myöskin vastauspuheenvuorot. Ah, Bagyr ja Johnson, bitte. Bagyr ja Johnson, olkaa hyvä. Si, je remercie. Je vais donner aussi la parole Kiitoksia. Annan puheenvuoron myös Markille toisesta kysymyksestä, mutta Ensin tämä erityisempi kysymys, joka liittyy tähän pagodaan. Sehän on YK virasto, kattaa kaikenlaisia ää, kansainvälisiä järjestöjä, EU, Maailmanpankin, Afrikan unionin ja niin edespäin. Joten kun me, meillä, on tämä, kun meillä on tämä 36 prosentin luku, niin meidän täytyy myös ottaa huomioon kansainvälisten järjestöjen maksamat summat, noin 30 prosenttia, ehkä vähän vähemmän vuoden 2015 budjetista. On kuitenkin totta, että meidän riskianalyysimme on osoittanut, että on ehkä riskavelimpaa tehdä työtä näiden virastojen kanssa tai kansainvälisten organisaatioiden kanssa, mutta täytyy vielä ehkä täsmentää, kun sanon, että riskaabelimpaa, niin ne hankkeet, joita on toteutettu näiden virastojen kanssa, niin ne hankkeet ovat riskaabelimpia. Ehkä sen vuoksi, että tehdään työtä tällaisten virastojen kanssa jo hankalemmissa maissa. Eli kyse on <clears throat> suuresta määrästä hankkeita. Ja on myös totta, että meidän riskianalyysimme on osoittanut, että ne hankkeet, joita on toteutettu kansainvälisten järjestöjen kautta, ovat riska, riska, riskialttiimpia ja siksi meillä on vuotuinen varaus, mm, joka juontuu toimintasuunnitelmasta, jonka tarkoitus on varmistaa se, että että jatkossa me voimme muuttaa tämän tilanteen oikeammanlaiseksi. Sitten nämä KPI 5 ja 6, eli niin kutsutut liikennevalot. Ehkä tässä kohtaa pitäisi asettaa asioita kontekstiin. Kyse on neljästä viidestä miljoonan tuhannesta hankkeesta, joita arvioidaan vuoden lopussa. 61 prosenttia on niiden arvo. Siis 61 prosentin osalta niiden arvoissa ei ole ongelmia. Me olemme tehneet yhteistyötä niiden delegaatioiden jäsenten kanssa, jotka seuraavat näitä hankkeita. No sitten joissain hankkeissa, osassa hankkeita on ongelmia, ne saattavat liittyä viivästyksiin. Ajatellaan vaikka, että rakennetaan tietä. Ja ensimmäisen vuoden lopussa oli kaavailtu, että tehdään 50 kilometriä työtä, mutta ei ole rakennettu kuin 20. Tuolloin ollaan aika paljon jälkijunassa aikataulussa. Silloin tällainen hanke täytyy liputtaa oranssilla. tämä, tar- tämä ei tarkoita sitä, etteikö tietä myöhemmin rakennettaisi valmiiksi. Ehkä tehdään jokin... Siis tämä, tämä viivästys saattaa johtua esimerkiksi eh, huonosta tarjouskilpailuttamisesta, se saattaa johtaa eh, kyseisen maan eh, heikosta hallinnosta, tämä viive saattaa johtua vaikkapa säästä, tai se saattaa johtua siitä, että alihankkija ei ole pystynytkään mobilisoimaan resurssejaan kentällä ajoissa. Ja 7 prosenttia näistä hankkeista on punaisella niiden osalta lähdetään siitä, että ongelmat ovat merkittäviä ja ne ansaitsevat tiukkoja jatkotoimia. Yksi prosentti näistä hankkeista, jotka on siis liputettu oranssilla tai punaisella, ovat sellaisia hankkeita, joilla tällä hetkellä siis on ongelmia. Ongelmat täytyy ratkaista. Kaikki meidän työmme tähtää sen varmistamiseen, varmistamiseen, että ryhdytään oikeanlaisiin toimiin, oikaisutoimiin, ja me seuraamme näiden hankkeiden kehitystä ja esimerkiksi me haluamme, että ne hankkeet, jotka on liputettu punaisella, muuttuvat orasseiksi ja ne, jotka on liputettu orassilla, muuttuvat vihreiksi. Sitten on tietysti sellaisia hankkeita, jotka toimivat ihan hyvin, mutta ne on liputettu oranssiksi tai punaiseksi pelkästään vaikkapa Ää, Mm, poliittisen ympäristön ilmapiirin vuoksi halutaan kiinnittää huomiota ähm, johonkin tiettyyn mahdolliseen potentiaaliseen ohjelmaan. Ja tuollaan täytyy olla aivan erityisen valppaana näiden hankkeiden osalta. Mm, viime vuonna muistaakseni parlamentti huomasi, että tietyt hankkeet olivat punaisella. Eli tällaiset julkisuuskampanjaongelmat olivat enemmän punaisella kuin nämä normaalit 7 prosenttia, jotka olivat punaisella. Eli tässä kohtaa tuli kiinnittää aivan erityistä huomiota. Ja tässä, tällaisissa tapaa tapauksissa delegaatio voi päättää, että se ei vielä suorita maksatuksia ennen vuoden loppua, vaan valvoo tilannetta, valvoo miten tilanteet eh, kehittyvät. Ja tuolloin ehkäpä oranssi eh, projekti saatetaan liputtaa punaiseksi. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ähm, on syytä ryhtyä keskusteluihin kumppaneiden kanssa, jotta voidaan varmistaa se, että ne toimet, joista on sovittu, ne myös toteutetaan muussa tapauksessa. Äh, rahaa ei makseta ja tänä, näiden keskusteluiden aikana maksatusta ei toteuteta, eli rahaa ei hukata. Ja nyt antaisin puheenvuoron kollegalle. Concerning the, the overall results mitä tulee kaiken kaikkiaan tuloksiin, niin on totta, että on pettymys, että 11.24 edustustosta ei päästy tuohon tavoitteeseen 60 prosenttia näistä suorituskykyindikaattoreista. Mutta kuten puheenjohtaja Kävän sanoi, emme toimi täydellisessä maailmassa. Jos katsomme tätä listaa kolmansista maista, joissa ei päästy toivottuun tulokseen, niin se on lista, ja, jossa on paikkoja, jotka ovat usein ongelmallisia. Ja valiokunta on varmasti tietoinen Valko-Venäjä, Georgia, Ukraina, Egypti, Marokko, Syyria, Turkki, Albania, entinen Jugoslavian tasavalta, Makedonia, Kosovo ja Serbia – jos tavoitteisiin ei päästä, niin pitää tietenkin tutkia sitä, miksi näin käy. On tutkittava niitä toimia, joita me toteutamme. Kyse on hyvin monimutkaisista ja vaikeista tehtävistä. Puhumme vakauttamisesta ja uudistuksista. Vakauttaminen epävakailla alueilla, epävakaissa valtioissa on valtava haaste. Ja uudistukset jotka eivät liity infrastruktuurihankkeisiin. Jos ei ole kyse tällaisista konkreettisista hankkeista, niin ei ole niin helppoa saada sitä vastaanottoa tuen sailta mailta, jota toivotaan. Meillä on paljon ehdollisuutta liitetty tukeemme. Jos haluamme suhtautua asiaan vakavasti, meidän on huolehdittava siitä, että ehdollisuutta kunnioitetaan – eikä vain pusketa eteenpäin sellaisessa ympäristössä, joka ei ole oikea ympäristö, joka mahdollistaisi meille tulosten aikaansaamisen. Joten meidän on huolehdittava usein sitä, että katsotaan, onko oikeat oikeudelliset puitteet paikallaan. Esimerkiksi konkreettinen Ukrainan tapaus. Meidän oli huolehdittava siitä, että meillä on kunnolliset julkilausumat virkamiesten varoista. Tämä oli monimutkainen prosessi, jos puhutaan julkisen rahoituksen uudistamisesta tai julkishallinnon uudistamisesta, niin valitettavasti tähän toimintaan liittyy aina, ja tämä liittyy puheenjohtaja Greslen puheenvuoroon, riskitekijät. Nämä ovat riskitekijät, jotka ovat siellä aina esillä. Valitettavasti nämä riskit usein toteutuvat. Eli me jatkamme edelleen, teemme parhaamme, jotta voimme parantaa tuloksia. Käytämme kaiken vipuvaikutuksen, mitä meillä on, jotta voidaan panna menestyksekkäästi näitä ohjelmia. Samalla meidän on täysin huolehdittava siitä, että emme aja eteenpäin sellaisia ohjelmia, joista tiedetään, että oikeita tuloksia ei saada aikaiseksi. Suhteessa tilintarkastuksiin itse asiassa asia oli niin, että meillä oli tilanne, jossa otettiin käyttöön uusi IT-järjestelmä, joka esti useamman edustuston syöttämään sinne tietoa tilintarkastuksista, joita olisi pitänyt verrata näihin keskeisiin suorituskykyindikaattoreihin KPIin. Joten nämä syötettiin sinne manuaalisesti meidän toimestamme ja ihan mielellämme esittelemme valiokunnalle nämä tiedot, jotta voitte ottaa ne huomioon keskusteluissanne. Suhteessa siihen, että tunnistetaan riskit ennalta. Totta kai riskien ennalta toteaminen on hyvin tärkeää. Riskit ovat totta kai dynaamisia. Projektivalinta on sellainen, että riskejä näihin hankkeisiin liittyy aina – koska jos valittaisiin ainoastaan turvalliset hankkeet, niin riskinä olisi se, että aiheuttaisimme hyvin vähän muutosta. Emme tietenkään voi noin vain valita näitä hankkeita. Meidän pitää hankkeita valita niin, että täysin tiedostetaan se, että varat, joista olemme vastuussa, tulevat eu budjetista. Kiitos. Ja nochmal, nochmal Niin, haluaisin vielä sanoa, että me kaikki kyllä ymmärrämme, kuinka suuria nämä ongelmat ovat, mutta emme kyllä ymmärrä, tai siis ymmärrä kyllä, tämä Syyria, Libya, Egypti ovat tässä ihan ensimmäisenä. Ja sitten Albaniakin tulee esille ja Kosova. Eli puolet näistä vihreistä viite merkistä on aika ymmärrettäviä. Ja sitten Chilekin on aika korkealle ja sitten Jemenin osalta on saatu paljon aikaan ja sitten Keski-Afrikan tasavallan osalta myöskin. Eli ehkä olisi ihan hyvä saada tästä vähän tietoa. Ainakin näissä tilastotiedoissa nämä ovat tässä ihan kärjessä. Eli se on kuitenkin katsottu aika vakaaksi maaksi. Eli ymmärrän kyllä, että nämä ovat hankalia maita ja tilanteet ovat monimutkaisia, mutta Siis kyllä minä ymmärrän, että kestää hiukan ennen kuin tämmöinen järjestelmä rupeaa toimimaan kunnolla, mutta ehkä voisitte kertoa tästä vielä jotain. Ja sitten kollega Hautala saa puheenvuoron. Thank you very much. Um, uh... Kiitoksia kovasti. Mielestäni Greslen esittämät huolenaiheet tiettyihin kohtiin on otettava vakavasti, mutta on myös todettava, että kun tämä keskustelu alkoi vuosi sitten, niin enpä tiedä kuinka monta lausuntoa, artikkelia kirjoitin suomalaiseen lehdistöön, ja suomalainen EPP-kollegani oli hyökännyt Defkoa ja lukujen osalta ja päätelmien osalta, ja ne kyllä tulkittiin aika väärin. Ja tästä keskusteltiin myös budjetinvalvontavaliokunnassa, joten täytyy olla varovaisia, ettemme eh, tässä tavallaan äm, ymmärrä väärin tai aiheuta väärinkäsityksiä DEFCON osalta, koska nämä uudet indikaattorit ja uudet toimet, ää, eh, joiden avulla pyritään mittaamaan vaikutuksia, niin tottahan, ne, tottahan toki ne aiheuttavat ongelmia, mutta niiden tarkoitus on kuitenkin se, että pystyttäisiin mittaamaan tuloksia. Ja jotkut maat, joissa me toimimme, ovat erittäin hankalia toimintaympäristöjä. Jotkut ovat romahtaneita valtioita, jotkut ovat sotatilassa, sisäisessä konfliktissa. Monilla on ongelmia hallituksen vastuukysymysten osalta, emmekä tokikaan halua rohkaista hallituksia toimimaan huonosti, vaan tietysti toimimaan kansalaistensa hyväksi, ja se on myös meidän tavoitteemme tietysti. Mutta on todettava, että yleisesti tilanne paranee, ja kun tarkastelen näiden yhdeksän delegaation tilannetta, jotka eivät ole 60 prosenttia saavuttaneet, siis Sudan, Jemen, Keski-Afrikan tasavalta. Nämä ovat nämä, ne kaikkein hankalimmat työskentelyympäristöt, joissa me toimimme, ja me todella toivomme, että näihin maihin palautuu rauha, ja meidän avum, avumme ansiosta ihmiset saavat parempaa elämää. Gressle kiinnitti huomiota eräseen seikkaan, nimittäin siihen, että erityisesti Euroopan EDF, Euroopan kehitysrahaston osalta on ongelmia, mutta mutta siinä kohtaa meillä on ollut aivan uskottava lähde, tietolähde, jonka, mm, joiden tietojen perusteella me olemme nämä päätelmämme tehneet. Tilintarkastustuomioistuin on tämä lähde. Ja tämä on mielestäni jälleen yksi esimerkki siitä, niistä monista syistä, joiden vuoksi EDF tulisi tuoda eu budjettiin. Pardon, genau, Kollege Zeller, oder? Zeller. Ähm, Frau Kollegin Kollega Hautala sanoi, että meidän pitäisi olla varovaisia ja sehän on juuri tarkoituksenakin tässä keskustelussa ja kaikissa näissä laskelmissa ja katsauksista, joita saamme. On huolehdittava siitä, että budjettimme varat todella vaikuttavat. Ei niin, että lykätään rahaa sinne ja tänne. Ja lopulta se, mitä haluamme saada aikaan kehitysyhteistyön kautta, eli ihmisten auttaminen kehitysmaissa, ei ole tavoite, joka toteutuu. Tässä näimme muun muassa, että kansainvälisten järjestöjen yhteydessä, virastojen yhteydessä, oli paljon tällaista ennakkorahoitusta – Ja tässä on sanotaankin, että suuri osa summista ovat sellaisia, että ei ole vielä voitu maksaa, vaikka on lähdetty liikkeelle 90-luvulta. Ja samanaikaisesti monet sopimukset ovat sellaisia, että ne ovat päättyneet ilman, että on saatu mitään tuloksia aikaiseksi. Kyllä tässä pitää esittää kysymyksiä, pohtia, miten toimitaan tällaisessa yhteydessä, kun ennakkorahoitus ei anna toivottuja tuloksia, onko rahat silloin valunut hukkaan? Vai voidaanko ne periä takaisin, jos on esimerkiksi ollut sopimus, joka ei toteutunut? Tällaiset kysymykset ovat tärkeitä. Kysehän oli ainoastaan prosenttiluvuista ja absoluuttisista luvuista sadoista miljoonista euroista, vaan taustallahan ovat aina myös konkreettiset hankkeet, jotka kerran suunniteltiin, lähdettiin niitä toteuttamaan ja sitten niitä ei saatukaan toteutettua suunnitelmien mukaan. Aikaisemminkin on puhuttu jo tästä toimintaperusteisesta budjetoinnista. Meitä kiinnostaa tulokset ja se, miksi tuloksiin ei päästä – No mitä sitten tapahtuu näille rahoille? Että mitä voisi tapahtua vielä näille rahoille, jos niitä on vielä käytössä? Vai kuluvatko rahat matkan varrella hukkaan? Nämä ovat niitä asioita, joiden tulisi meitä kiinnostaa. Ei siksi, että nyt syyteltäisiin vastavuoroisesti toisiaan, vaan järjestelmää tulisi parantaa niin, että kehitysavun kautta päästään todella auttamaan niitä, jotka apua kipeämmin tarvitsevat. Kiitos. Kiitoksia. Yksi kysymys vielä. Kun katsotaan etukäteen näitä riskejä, tämä on uusi asia. Se on tietysti ihan mielenkiintoista, koska nämä maat ovat niin monimutkaisia. Mutta eikö etukäteen, kun katsotaan näitä riskejä, niin pitäisikö hiukan tarkemmin katsoa niitä, jotta voisimme saada jälkeenpäin nopeampia ja parempia tuloksia, koska me haluamme, että nämä varat kuitenkin käytetään. Jos katsotaan näitä lukuja, niin EDF kolme neljäsosaa EDF-hankkeista. 72 prosenttia näistä kokonaissummista ovat riskialttiita. No se ei tietenkään kerro mitään siitä, eikö lopputulos kuitenkin olisi ihan hyvä. Mutta kaikilla ystävyydellä, jos te toteatte vuosikausia jonkun ongelman, niin on sitten aika epätodennäköistä loppuvaiheessa, ei enää olisi mitään ongelmia. Eli kun tarkastellaan näitä riskejä etukäteen, ehkä tätä pitäisi hiukan työstää vielä pidemmälle ja sitten voisimme saada parempia tuloksia ja nopeammin tuloksia, koska mehän haluamme auttaa näitä ihmisiä paikan päällä sen sijaan, että he tulisivat Eurooppaan. Tästähän nyt on kyse. Vagyria Johnson. Je vous remercie. Kiitoksia. Eli ensin nämä valtuuskuntien tilanne ja KPI, eli nämä suoritusindikaattorit, joita on 24. Yhdeksän valtuuskuntaa 86 ovat saaneet tuloksia, jotka eivät ole, jotka ovat olleet siis 60 prosenttia näistä tavoitteista vähintään. Eli tässä tämä rima on hiukan korkeampi kuin 50 prosenttia, siis 60 prosenttia. Me katsomme näitä valtuuskuntia erikseen ja jokaisella on oma suunnitelmansa. Jos rima on 50 prosentissa, niin sitten kolme näistä ei olisi päässyt 50 prosenttiin tulostavoitteesta. Eli meillä on näitä maakohtaisia tietoja. No Chile, se on virhe. Ei Chile myöskään taida olla mukana tässä raportissa, jonka komission jäsen Mimitsa ja Haan lähettivät mutta Chile on kyllä virhe, koska tiettyjä KPItä oli laskettu väärin Chilen osalta. No sitten Keski-Afrikan tasavalta ja Jemen. No, näemme kyllähän hyvin nämä syyt, miksi tilanne on tämä. Jemenissä on valtuuskunta, joka on täysin evakuoitu ja joka, on, joka tekee työtä Brysselistä käsin. On mahdollista mahdotonta mennä käymään tähän maahan. Eli on aika helppo ymmärtää, että on aika hankala valvoa hankkeita ja toteuttaa niitä, ja tämä selittää nämä ongelmat, jotka liittyvät Jemeniin. Ongelmat, mutta hankkeet ovat monessa kohdassa pysähtyneet. Ja sitten Keski-Afrikan tasavalta, no toivomme, että tilanne paranee, mutta sielläkin valtuuskunta on joutunut poistumaan toimintatiloistaan. Ja siellä on nyt 12 henkilöä paikan päällä tällä hetkellä, ja kuitenkin me toimitamme paljon varoja maahan Meillä on yhtä paljon kysymyksiä tässä kuin teilläkin. Eli Kamerun vai Gabon? Eli kuinka hyödyllinen tämä väline on? Meidän pitää saada näitä tietoja ja meidän pitää pystyä toimimaan. Jos tietoja ei saada, me emme pysty toimimaan. Eli tällä tavalla voidaan nähdä, että on tiettyjä ongelmia tietyissä valtuuskunnissa ja meidän täytyy niiden, niitä tukea. Ja jos katsotaan tätä aika, pitkällä aikavälillä, niin on yhä vähemmän näitä valtuuskuntia, joilla on ongelmia nyt tällä vuonna niitä oli yhdeksän edellisenä vuonna vielä 16 tai 17, kun tähän liittyvät nämä vanhat esirahoitussäännöt ja muut tällaiset umpeutuneet sopimukset. No sitten tulokset. Toistan nyt sen, mitä sanoin. Eli tämä liikennevalojärjestelmä. Eli me tarkastelemme näitä hankkeita hankekohtaisesti loppuvuodesta, ja se nyt ei mitenkään leimaa sitä, mikä on sitten lopullinen lopputulos. Jos ensimmäisenä tai toisena tai kolmantena vuonna saa punaisen merkinnän, niin on todennäköistä, että se on vielä loppuvaiheessakin punaisella. Ja sitten kolmannen vuoden jälkeen täytyy miettiä, pitäisikö koko hanke jo lokkauttaa. Se ei joudu siitä, tai ei rahat mene hukkaan siksi, että hanke saa punaisen merkinnän. Joskus se johtuu siitä, että mitään varoja ei ole maksettu. Hanketta ei ole toteutettu kerta kaikkiaan koska olosuhteet eivät mahdollista hankkeen toteuttamista. Ja se ei tarkoita sitä, että rahat olisivat menneet hukkaan. Tuloksia ei ole, mutta myöskään yhtäkään euroa ei ole käytetty. Eli näitä riskihankkeita on aika paljon, mutta meidän pitää toimia myöskin näillä riskialteilla alueilla. Valtaosa kehitysmaista ovat katettuna tällä kehitysvälineellä – ja rahoitus, joka liittyy näihin, meillä on näitä alakohtaisia hankkeita ja sitten alueellisia hankkeita, jotka liittyvät Aasiaan, Latinalaiseen Amerikkaan, eli alueisiin, jotka ovat vähemmän hankalia. Ja sitten esirahoitus. No, tähän liittyy YK tietysti ja kansalliset järjestöt myöskin. Esirahoitus on noussut se voi olla jopa 100 prosenttia, koska meillä on takeet siitä, että nämä järjestöt pystyvät hallinnoimaan ja tarpeen tullessa myöskin maksamaan takaisin näitä varoja komissiolle. Näin käy välillä. Välillä täytyy periä takaisin näitä varoja. Kyseessä on siis kansainväliset järjestöt, jotka hoitavat näitä hankkeita. Ja jos puhutaan 90-luvun tilannetta, niin siellä oli tiettyjä hankkeita, joiden osalta meillä oli ongelmia liittyen tällaisiin kiistatilanteisiin. Jos näitä kiistoja ei saada ratkaistua, niin silloin varoja voida peritä takaisin, mutta ne eivät välttämättä liity hankkeisiin, joita nämä kansainväliset järjestöt vetävät tai YK. Sitten nämä riskien etukäteisarviointi. No kaikkien johtajien pitää tietenkin analysoida näitä riskejä. Eli meidän täytyy tietää, kuinka suuret riskit ovat. Kehitystä ei tapahdu ilman riskienottoa. Tämähän on kehityspolitiikan pohjalla, eli meidän täytyy ottaa enemmän riskejä, kun investoimme siellä kuin EU-ssa. Ja joskus näiden valtioiden kapasiteetti on hyvin heikkoa ja meidän täytyy auttaa niitä. Ympäristöpolitiikka, turvallisuus, kaikki nämä johtavat siihen, että meillä ei ole mitään etukäteistakeita siitä, että hanke toteutuu hyvin. Ja siksi on erittäin tärkeää, että meillä on järjestelmiä, joita käytetään näiden hankkeiden valvontaan. Meillä on internetvälineitä ja reaaliaikaisia välineitä, joiden avulla voidaan nähdä, onko eroja sen suhteen, mistä on sovittu paperilla. Joskus olemme paperilla liian kunnianhimoisia ja sitten paikan päällä todetaan, että emme pysty kaikkea tekemään. Me haluamme tehdä asioita, mutta meillä on kunnianhimoa ja on ihan normaalia, että ollaan kunnianhimoisia. Ja jos haluamme, että kumppanit toimivat, meidän pitää olla kunnianhimoisia. Eli kaikkia tällaisia ongelmia on. Meillä on erilaisia välineitä, joilla voidaan oikaista tilanteita – koska etukäteisanalyysi, jonka pohjalta valitaan hankkeet, jotka varmasti toteutuvat, saattavat olla kaikkein hyödyttömimpiä hankkeita. Some clarification. Ehkä voisin antaa vähän lisäselvyyttä Albanian ja Kosovon asiaan. Todellakin nämä ovat melko erityisiä kolmansia maita, koska suuri osa ongelmista ovat sellaisia ongelmia, jotka liittyvät joko siihen, miten tieto on syytetty järjestelmään tai tiettyihin aloihin, kuten yksi keskeinen suorituskykyindikaattori on se, miten hyvin ennakoitiin maksuja. Puhutaanko 90 tai 100 prosentista, joka täsmää. 112 prosenttia maksu, eli silloin sanotaan, että ei päästy tähän suorituskykyindikaattoriin. Samoin loppuneet sopimukset, sopimukset, jotka ovat kuluneet umpeen. Tässä tapauksessa on sanottu ei yli 15 prosenttia. Albaniassa on 10 prosenttia, tuota enemmän. Valitettavasti syy on tekninen, IT-ongelmaan liittynyt ongelma. Samantyyppisesti Albanian osalta tilintarkastusmenetelmien tehokkuus kopeit 21 ja 23. Kaikkea tietoa on otettu huomioon, joten teemme korjaukset manuaalisesti. Monet näistä niin kutsutuista ongelmista ovat enemmän teknisiä ongelmia, eivätkä niinkään perustavaa laatua olevia ongelmia, jotka liittyvät suorituskykyyn. Kosovosta maksatussuunnitelma vuosittainen – suunnitelma. i luku 89,65, eikä siis 90 prosenttia. Jos se olisi ollut 90 prosenttia, se olisi ollut vihreä. Samantyyppisesti vastaanottokyky, koska oli tiettyjä tarjouskilpailuongelmia. Jotkut tarjouskilpailut aloitettiin uudestaan, eli jos tarjouskilpailut olisivat onnistuneet paremmin, tuloksiin olisi päästy niihin, joita toivottiin. Jälleen kerran – jos ajatellaan tilintarkastustuomioistuimen tehoa kolme KPIT, viimeinen niistä 24. Kolmen osalta päästiin tavoitteisiin, mutta tuo viimeinen 24 luvut, joita tilintarkastustuomioistuimessa on löydetty, jotka ei täsmää 2 prosenttia, 0,75 nyt. Ja voin vakuuttaa, että se, että tavoitteeseen ei päästy 2 prosenttiin, ei tarkoita, sitä, ettei tilintarkastuksia ole tehty kunnolla. Tavoitteena 2 prosenttia ja itse tulos 0,75 prosenttia. Ja jälleen esitetään, että kopitavoitteeseen ei ole päästy ja tämä on kielteinen tulos. En halua siis vähätellä mitenkään, miten vaikeissa oloissa työtä tehdään näissä maissa. Vaikeissa oloissa niitä tehdään, koska Länsi-Balkanin maissa esimerkiksi on hyvin tiukka uudistusagenda. Siksi tarvitaan paljon sitoutumista komppaneilta ennen kuin voidaan edeltää täytäntömän ohjelmia. Lopuksi tuo ennakkorahoitussopimuksissa, jotka eivät toteudukaan, mitä silloin tapahtuu? No tämä tietenkin kaikki liittyy siihen, miksi sopimusta ei kunnioiteta, jos syynä on se, että täytäntöpanova kumppani kumppani on tehnyt jotain väärin, niin silloin on tilanne ihan toinen kuin se, että tämä työ ei toteudu tilanteen takia, riippumatta siitä, mitä komissio tai täytäntöönpanova kumppani tekee. Eli jos tarkoittaa sitä, että olot ovat sellaiset, että lopputuloksiin ei voida päästä, se mitä yleensä tapahtuu tällaisessa tilanteessa on se, että koska kukaan ei ole tässä vastuussa, niin kustannukset, jotka tämän hetken mennessä ovat syntyneet, olisivat tukikelpoisia ja sitten lisämaksuja enää tehtäisi, jos ennaltarahoitus taas ylittäisi syntyneet kustannukset, niin tietenkin silloin lähdettäisiin näissä aloissa perimään näitä rahoja takaisin. Kiitos. Um, well, I want to thank the commission. Kiittäisin komissiota siitä, että meille selitettiin kaikki nämä tiedot. Aikaisemmassa elämässä olin hankejohtajana. Tämä on hyvä hallinnon keino, kun on hankalaa, kun istuu siellä keskellä tehtyä hanketta, saada kaikkea tietoa ulkopuolelta. Eli kun ajatellaan, verrataan tätä yhteen tiettyyn alaan ja katsotaan, koko maailmaa toimintaympäristönä. Tarvitaan teokosjärjestelmä, oli se sitten liikennevalot tai joku muu. Tällä kertaa saadin kertomus ja liitteet. Nämä selitykset sille, miksi jotain tapahtuu, on erittäin hyvä, kuten edustaja Hautala. Yhtäkkiä minullekin toimittajat kysyvät, mitä tuolla oikein tapahtuu. eu varojen käytöstä tai käyttämättömyydessä äänestyksenkin yhteydessä näitä kysymyksiä esitettiin, joten on hyvin tärkeää. Me olemme puhuneet tätä jargonia, KPI ja rali ja niin edelleen. Parlamentin ulkopuolella näitä asioita ei ymmärretä. Komissio voisi ehkä keskittyä myös julkisuustyöhön. Minäkin joudun käyttämään muutaman päivän siihen, että selvitin mitä ihmettä toimittajat oikein ajavat takaa, mutta olisi ehkä hyvä saada tämä vielä sellaisella kielellä, että EUn ulkopuolellakin ymmärretään. Tästä meille paljon apua. Riskeistä olen samaa mieltä. En halua, että EU toimii aivan riskittä, koska meidän pitää auttaa niitä ihmisiä, jotka tarvitsevat me. Kehitysvaliokunnassa on keskeistä on puhuttu monista näistä alueista, Myanmarista esimerkiksi avusta, joka lähetetään Syyriään. Nämä ovat monimutkaisia kysymyksiä päätöksiä tehtäväksi. Joskus sanotaan, että jokinen sektori ei voi riskejä ottaa. No tämä on kyllä vaarallista, jos jokinen sektori ei pysty riskejä ottamaan. niin me voi tehdä sitä työtä, jota meidän pitäisi tehdä. Kiitos tästä. Puheenjohtaja Gressle, te otitte esiin tärkeitä kysymyksiä, miten maita voidaan verrata samantyyppisiin maihin. Tämä on varmasti hyvä hallintotapa. Omassa työssäni vertailimme kouluja samantyyppisillä alueilla, miksi yksi koulu pärjää hyvin, toinen huonommin. On siis vaikka katsoa, mitä eri asioita voidaan tällä tavalla verrata. Kiitos. Hienoa, että voimme tehdä tällaista yhteistyötä valiokuntien kesken. Näin ymmärrämme asioita paljon paremmin kuin viime vuonna samaan aikaan. Nämä asiat ovat niin monimutkaisia, että tätä keskustelua oli hyvä käydä. Kiitos. Kiitoksia. Emme halua nyt aiheuttaa ongelmia tai suututtaa ketään. Haluamme vain, että juuri siksi, että tämä on niin hankala asia, ja koska haluamme, että me käytämme rahoja tällä alalla, niin meidän täytyy puhua siitä, mitä pystymme tekemään ja meidän täytyy kiinnittää johtajien huomio tähän. Nämä asiakirjat ovat hyvin tärkeitä. Siellä on paljon tietoa esimerkiksi DEFCO-pääosastosta, ne ovat hyviä. Ja jos nyt voisimme kaikkia näitä KPI-välineitä tarkastella samanaikaisesti, niin se olisi erittäin hienoa. Me olemme nyt oikealla tiellä. Me haluamme että riskejä otetaan. No siis kaikkeen liittyy riskejä. Tiedän jäsenvaltioita, joissa myöskin on paljon riskejä. Ja siksi tämän hankalan ympäristön ei pidä kaikkea pysäyttää, mutta ketään ei pidä myöskään moittia. Selle pyysi vielä puheenvuoron. Kiitoksia. Suuri edistysaskel on jo se, että ulkosuhdehallinto, DEFCO-pääosasto ja NEAR-pääosasto ovat yhdessä luoneet hankkeen ja yhdessä myöskin sitten laativat tämän raportin. Pari vuotta sitten valtuuskuntamatkalla ympäri maailmaa toimimme kehitysyhteistyössä ja silloin tilanne ei ollut tämä. Eli tämä on huomattava parannus No, talousarvion valvontavaliokunnan tehtävänä on tietysti tarkistaa, mitä tapahtuu varoille, joita olemme myöntäneet käyttöön. Nehän ovat Euroopan veromaksajien varoja. Täytyy katsoa, päästäänkö niillä tavoitteisiin, joita itse olemme asettaneet. Ja meidän täytyy sitten kriittisesti tarkastella näitä kysymyksiä. Ja juuri riskialueilla meidän täytyy toimia siellä, missä ihmiset eniten tarvitsevat apuamme. Mutta nyt täytyy katsoa, onko meillä siellä oikeat kumppanit ja onnistutaanko sitten EUn puolelta auttamaan näitä ihmisiä. Tähän liittyy sitten kumppanin luotettavuus, tehokkuus. Ne ovat tärkeitä kysymyksiä. Ja sitten YK on virastot, joiden kanssa tehdään yhteistyötä monissa hankkeissa, niin ne eivät ole ehkä niin tehokkaita ja tiettyjen YK-virastojen maksuvalmius on heikentynyt. Esimerkiksi tämä maailman elintarvikeohjelma ei saanut riittävästi rahoitusta ja sitten Itä-Kongo, Etelä-Sudan, Keski-Afrikan tasavalta – Sillehän YK apulähetykset eivät ole saapuneet määränpäähänsä. Siellähän ääriryhmät ja sotilasjoukot ovat hyökänneet siviiliväestöä kohtaan. Ja sitten on toisia tapauksia, joissa on enemmän rahoitusvälineitä, ja me emme sitten enää pysty seuraamaan varojen kulkua koska siellä on niin monet järjestöt mukana näissä hankkeissa. Ja sitten Maailmanpankille annetaan varoja. Ne liittyvät sitten Maailmanpankin hankkeeseen, mutta miten se sitten sopii yhteen meidän kehitysyhteistyötavoitteidemme. Ehkä Maailmanpankilla on omat käsitteensä kehitysyhteistyöstä ja niin edelleen. Eli siksi me käymme nyt tätä keskustelua talousarvion valvontavaliokunnan ja kehitysyhteistyövaliokunnan kanssa. Ja sitten nämä raportit, joita saadaan valtuuskuntien johtajilta, niin nehän ovat henkilöitä, jotka ovat diplomaatteja paikan päälle. Ja tämä on meille tärkeä apuväline. Ja tämä on huomattava parannus ja toivottavasti tämä jatkuu tällä tavalla. Kiitoksia pari kysymystä vielä. Puhuimme näistä valtuuskunnista, mutta emme puhuneet DEFKosta itsestään vielä. Ja tämä KPI 5 ja 6 osalta on nähty, että DEFKO D ja E osastot, niissä on enemmän ongelmia kuin muissa. Eli ehkä tästä voisitte kertoa jotain lisää. Ja sitten olisi hyvä, jos saisimme luettelon näistä kansainvälistä järjestöistä, no ei nyt kaikista, mutta ainakin tärkeimmistä, joiden osalta siis totesitte, että oli hankalaa saada aikaan näitä sopimuksia. Tästähän on puhuttu sivulla 15. Eli haluaisin nyt tietää, mitkä kansainväliset järjestöt kuuluvat tähän. Ja jos katsomme näitä vanhoja sopimuksia, siellä on tämä B2, yksi pääosasto Bangladesh. Meillä on tietoja esimerkiksi 90-luvulta, eli ehkä voisit kertoa, mikä nyt on tilanne ja millä vuosisadalla nyt oikein toimitaan. Ja sitten 67 prosenttia näistä maksamattomista summista liittyvät EDFään. Nämä lisätiedot olivat ihan mielenkiintoisia. 71 prosenttia vanhoista maksamattomista liittyivät päätöksentekoon. Ja näin sopimusten solmimiseen. Eli haluaisin nyt tietää, mitä tämä tarkoittaa. No, loput voin sitten ehkä toimittaa myöhemmin, koska en nyt halua pitkästyttää kollegoitani ja muutenkin kello on aika paljon. Eli Bakuria Johnson, jos vielä voisitte vastata näihin kysymyksiin, niin sitten voimme taas vapauttaa teidät. Oui, bien sûr, nous pouvons... Toki voimme joitain tietoja teille antaa. Niin, mitä tulee kansainvälisiin organisaatioihin, niin olemme todenneet, että Ähm, aiemman yhteisrahoituksen osalta olemme todenneet, että seurantaa on puuttunut. DevCo ei ole suorittanut riittävää seurantaa, eikä myöskään ole annettu riittävästi neuvoja metodologisesti tilien selvittämiseksi. Eli ää, äh, aiemmasta ennakkorahoituksesta ää, äh, kyse on äh, siitä, että me ja, rahoitusta on jatkettu jatkuvuuden tähden. Tämä ennaltarahoitus ei tarkoita sitä, etteikö hanketta olisi saatettu päätökseen. No siis, totta kai annan teille tietoja enemmänkin, mutta minulla nyt ei ole niitä kaikkia muistissa. Äh, annan ne myöhemmin. Äh, eli te voitte esittää kysymyksen kirjallisesti äh, tämän kysymyksen, joka koskee tätä ennakkorahoitusta. Mitä sitten tulee d ja e jotka ovat nämä kaksi Afrikan ähm, hanketta. Nämä ovat sellaisia hankkeita, joita, siis kyse on siitä, että yhdistetään eri delegaatioiden toimet. On selvää, että Afrikassa olevat delegaatiot tai lähetystöt, kun ajatellaan tätä E-aluetta, eli Keski-Afrikka, Sudan ja muut, niin nämä ovat sellaisia maita, joissa on ehkä vaikeampi toimia näin maantieteellisesti, ja siksi D- ja E-alueet ovat niitä alueita, joilla on enemmän sellaisia hankkeita, jotka on merkitty punaisella tai oranssilla. No sitten tämä Euroopan kehitysrahasto-asia, siihenkään ei liity mitään mysteeriä. Indikaattorit ovat ehkä hiukan enemmän kallellaan edefään kuin muihin lähteisiin. Se johtuu taas näistä maista, näiden maiden ominaisuuksista, joissa Ähm, hankkeita toteutetaan. Eli kyse on näiden maiden hauraudesta äh, tai muista ongelmista. Ei, kyse, ei, ei näiden maiden tarvitse olla sodassa, vaan ne ovat maita, joiden hallituksella kerta kaikkiaan ei ole äh, kapasiteettia toteuttaa hankkeita. Ja niissä komission täytyy ehkä enemmän äh, avittaa näitä maita. Siksi on tullut enemmän viivästyksiä. Ja siellä, missä viivästyksiä on, niin no, siellä näitä ongelmia on. Me yritämme tietysti seurata tätä tilannetta ja äh, oikaista ongelmia. Yritin vastata kaikkiin kysymyksiin. Ainakin yritin. Ja. Wir haben, wir legen keine weiteren... Muita kysymyksiä ei ole. Haluaisin kiittää myöskin McAvenin nimissä näistä tiedoista ja tästä asiakirjasta, jossa on käsitelty näitä lukuja ja eri faktoja. Nämä ovat mielenkiintoisia tietoja, emme koskaan ole saaneet niitä tässä muodossa ja arvostamme tätä kovasti, koska tämä auttaa meitä sitten ymmärtämään asioita ja saamaan vähän parempaa tietoa. Eli kiitoksia. Jatkamme tätä edelleen ja on hyvä, että NEAR-pääosasto on sitten analysoinut näitä tietoja täysimittaisesti. Se on tärkeää, koska olemme nähneet, että tällä tavalla voidaan muuttaa asioita. Eli DEFKossa on jo muutettu asioita ja ne ovat vaikuttavia. Eli tämän me tunnustamme ja haluamme kiittää kaikkia osallistujia. Eli tämä kohta on käsitelty ja tapaamme huomenna kello yhdeksän. Kiitoksia, että olitte paikalla. Kokous päättyy.